kaikille. Istunto jatkuu. Teillä on käytössänne eilisen kokouksen pöytäkirja. Onko siihen huomautettavaa? Ei näyttäisi olevan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Esityslistalla on nyt yhteiskeskustelu talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta, jossa ensimmäinen mietintö on Ferreiran mietintö. Ensimmäisen puheenvuoron saa Schwab. Ich bin offenbar genauso überrascht davon, dass... Niin, olen nyt hieman